So, alle Abstimmlisten sind verteilt. Erstmal. Äänestyslistat on jaettu. Ensinnäkin hyvää huomenta. Meillä on tänään hyvin tiukka ohjelma. Toivotetaan ensin tervetulleeksi tänne kameratiimi parlamentista, joka tekee filmiä Linda McAvenille. McAven TV, niin. Ja Haluaisinkin nyt sitten lähteä suoraan äänestämään. Minulla on täällä puheenvuoro pyyntö Chris Davisilta. Chris Davis, ole hyvä. Chairman, um, I understand the... Puheenjohtaja, ymmärrän, että meillä ei ole tull- käännetty näitä tarkistuksia eri kielille. Äh, tämä on parlamentin sääntöjen vastaista. Ymmärtääkseni varjoesittelijät ovat, ja ovat kautta puolueiden puoltaneet sitä, että edetään ymmärrettävästä syystä, mutta saisinko hyvän selityksen? Jotkut jäseneni haluavat, miksi etenemme tai aiomme edetä vastoin parlamenttiin sääntöjä ja työjärjestystä. Hyvä Chris Davis. Hyvä Chris Davis. Me sovimme siitä silloin, kun me asettimme tarkistusten jättämisen määräajan tälle mietinnölle, että tarkistukset eh, annetaan englanniksi. Ja silloin minä kysyin, onko kukaan tätä vastaan, eikä kukaan ollut. Nyt olen Holger Kramerilta saanut, eh, annan myös hänelle puheenvuoron että hän, äh, hän sanoi, että hän ei hyväksy tätä menettelyä. Mutta kaikki kollegat silloin sanoivat, että selvä, annetaan tällä tavalla tarkistukset. Myös Holger Kramer äh, teki tarkistuksensa englanniksi. Joten annan nyt puheenvuoron Holger Kramerille niin, että hän voi perustella, miksi hän ei nyt äh, sitten hyväksy tätä menettelyä. Vaikkakin koko valiokunnassa päätettiin toimia tällä tavalla, koska sillä tavalla saimme eh, pitemmän eh, tarkistusten jättöajan. Holger, niin hyvä Matias, kiitos eh, puheenvuorosta. En nyt halua venyttää tätä asiaa, mutta olen sitä mieltä, että työjärjestys on se väline, joka on parlamentin työn järjestäytymisen perusta. Ja minusta me emme voi käyttää tätä työjärjestystä halumme mukaan. Tässä on kysymys hyvin vaikeasta, monimutkaisesta yhteispäätösmenettelystä, joka vaatii hyvin paljon aikaa paneutua tähän tekstiin. Ja minusta kuitenkin jäsenten yksi perusoikeuksista on se, että hän voi tehdä sen äidinkielellään, mikäli niin haluaa. Voi olla, että en ehkäpä ollut paikalla silloin, kun valiokunta päätti toimia tällä tavalla ja ohittaa työjärjestyksen. Minusta valiokunnalla ei ylipäätään edes ole oikeutta sanoa, että poikkeamme työjärjestyksestä. Jos meillä on liian vähän kääntäjiä, niin ehkä pitäisi miettiä siitä, että jotkut näistä ei-lainsäädäntökeskusteluista jätettäisiin hieman taka-alalle. Ei voi olla mitään perustelua sillä, että että ohitetaan työjärjestys ja yritetään toimia nopeammin. Minusta demokratian kannalta tämä ei ole oikein, varsinkaan kun on kysymys näin monimutkaisesta lainsäädännöstä. No hyvä Holger Kramer, emme me ole ohittaneet työjärjestystä, vaan artiklassa 156.6 työjärjestyksessä sen mukaan valiokunta voi päättää poiketa työjärjestyksestä. Näin sanotaan työjärjestyksessä. Ja tällä tavalla me olemme siis noudattaneet työjärjestystä pilkulleen. Tekin itse laaditte nämä tarkistukset englanniksi, eli toimitte meidän sopimuksemme mukaan. Mutta äänestetään tästä niin, että tässä ei nyt ole enää mitään epäselvyyksiä. Eli jatkammeko näin vai pysäytämmekö koko menettelyn? Eli hyvä. No niin, tämä on näin päätetty. Toimimme näin, eikä tästä enää sen enempiä pulista, ja nyt lähdetään sitten äänestämään. Kohta 11. Asetyksen EU 726 kautta 2004 muuttaminen lääketurvatoiminnan osalta. Ja aloitamme tarkistuksella kaksi esittelijältä Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kuusi on vedetty takaisin. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten tärkeä muutettuna koneellinen äänestys. Koneellinen äänestys. Äänestys päättyy. 47 puolesta, ei vastaa, ei tyhjää. Onnittelut. Sitten siirrymme toiseen. Koneellinen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Vote is closed. Äänestys päättyy. 50 in favor. 50 puolesta ei vastaan. Onnittelut. Ja sitten direktiivi numero, direktiivi osalta tarkistus 7 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, kaksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty kahdeksan, vastaan, tarkistetaan koneellisesti. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus kahdeksan koneellisesti. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. 31. 31 puolesta, 13 vastaan, 4 tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. 4 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Hylätty. Ei, hyväksytty. Niin, olin vielä tuolla yhdeksikössä. No niin, tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten näin muutettuna koneellinen loppuäänestys, kuten aina. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 49 puolesta. Ei yhtään vastaääniä. Sitten lainsäädäntö, päätöslauselma koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 50 puolesta. Ei vastaa, ei tyhjää. Onnittelut Onnittelut Linda McAvenille. Und natürlich wird der Bericht Luonnollisesti tämä mietintö sitten käännetään, käännetään täydellisesti kaikille kielille. Ihan vain tiedoksi. Sitten Chris Davisin mietintö, yhteinen kalastuspolitiikka. Chris Davis, ole hyvä. Thank you, Chairman. Very... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Meillä oli 550 tarkistusta karkeasti. Olen kiitollinen, että varjastelijoiden kanssa saimme tämän tiivistettyä käsiteltävän kokoon. Meillä on kompromisseja ja äänestyslista, josta on ymmärrystä. On vain muutama tarkistus, josta en ole ollut samaa mieltä ainakaan niiden tarkoitusperistä ja suosittelen, että niitä vastaan äänestetään lähinnä siksi, että ne aiheuttavat päällekkäisyyksiä tai toistavat. Ja muutamat Ferrerän tarkistukset mielestäni menevät kalastuspolitiikkaan toimialan ulkopuolelle. Ennen äänestystä sanoisin, että uskon, että me tulemme tukemaan komission yrityksiä täydentämään niitä ja puoltamaan voimakkaammin sitä periaatetta, että meillä olisi tulevaisuudessa kestävä kalastuspolitiikka. Ja vetoaisin jäseniin, että seuraatte äänestyksen jälkeen omaan ryhmätoimintaan ja sitten kun ratkaiseva äänestys on heinäkuussa kalastusvaliokunnassa ja täysistunnossa syksyllä. Kiitos. Meillä on tässä on todella paljon työtä edessämme. Ja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 tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Chris, äh, nämä tarkistukset olivat vain englanniksi. Onko joku tätä vastaan? Oletteko te tätä vastaan? Selvä, jatketaan. Uh, I, can I take this Voinko käyttää tätä tilaisuutta sihteeristön kiittämiseksi siitä, että olemme päässeet näinkin pitkälle? Later. Nista Abänderungsantrag, den wir abstimmen müssen, ist 100. 149 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 136 puolesta vastaan ja hylätty. 167 Görlin puolesta vastaan, tyhjä, äh, vastaan vielä kerran 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60, 169 puolesta, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sata seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 186 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Äänestetään elektronisesti. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 21 puolesta 34 vastaan. Hylätty. 190 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 190 puolesta vastaan. Hyväksytty. 192 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 193 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 194 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12 esittelyä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 195 puolesta vastaan hyväksi, että 196 puolesta vastaan se jää hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Tarkistetaan elektronisesti. 199 elektronisesti äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 39 puolesta 14 vastaan. Sitä myöten hyväksytty. 200 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 201 hyväksytty. 13. Tarkastetaan 201 elektronisesti. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 28 puolesta 27 vastaan. Hyväksytty. Esittelijä 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 202 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 218 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 219 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, hylätty. 223 puolesta vastaan Ja 223 vielä kerran puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää. Epäselvää. 225 elektronisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 26 puolesta, 28 vastaan. Hylätty. 226 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 228 vedetty pois 229 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 230 puolesta Vastaa tyhjää hyväksytty. 231 puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 231. Tarkistetaan elektronisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 26 puolesta 28 vastaan hylätty. 233 puolestaan vastaan jää hylätty. 234 puolesta vastaan jää hyväksytty. 235 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan vielä. 235 elektronisesti äänestys alkaa. Oletko äänestäneet? 31 puolesta 19 vastaan, neljä tyhjää, hyväksytty. Tältä se ei ollut niin selvää. 236 puolesta vastaan, tyhjää, hy- hylätty. 237 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Voidaan loikata seuraavaa 254 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 256 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 257 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 58, 258 puolesta vastaan. Vielä kerran, näyttäkääpä. 258 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 300 puolesta vastaan. Meni liian nopeasti. Äänestetäänpä vielä kerran. 300 puolesta vastaan Tyhjää. Hyväksytty. Voimme taas tehdä loikan. 41. 41 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 334 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 335 pu- puolesta vastaan Tyhjää. Vielä kerran. 335 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan elektronisesti. 335. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 31 puolesta 24 vastaan hyväksytty. 336 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 on vedetty pois. 340 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 343 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan 343. Elektronisesti äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 31 vastaan. Hylätty. 344 puolesta vastaan. Ja hylätty. 345 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 348 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan elektronisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 26 puolesta ja 28 vastaan. Ei tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 349 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 350 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. 3.50 elektronisesti äänestys alkaa. Oletko äänestäneet? Äänestys päättyy. 27 puolesta 28 vastaan, sitä myöten hylätty. 47. 47 puolesta vastaan ja hyväksytty. 351 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 352 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 363 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 361 vastaan tyhjää hyväksytty. 52 ja sitten että puolesta vastaan ty- hyväksytty. 380 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 viisi puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 57 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 387 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 388 puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 3 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 390 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 391 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 392 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 393 puolesta vastaan. 394 puolesta vastaan hyväksytty. 395 puolesta vastaan Hyväksy. Hylätty. 398 dafür. 398 puolesta, vastaan tyhjää, 399 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty, 400 puolesta, vastaan tyhjää, tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 400 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 22 puolesta, 34 vastaan, hylätty. 401 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 402 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 60 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 403 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 61 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 404 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. 404 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 26 puolesta, 28 vastaan, eli hylätty. 405 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 406 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 407 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme. Tarkistamme tarkistuksen 407 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 26 puolesta 29 vastaan hylätty. Sitten 420. 420 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 422 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei ole selvä. 422 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 31 vastaan, hylätty. 423 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 424 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 425 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten seuraavalle sivulle 68 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 436 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 437 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 438 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 439 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 69 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 440 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 441 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 442 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 443 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 444 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 447 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 446 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 445 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 450 puolesta 450 puolesta. Vielä kerran 450 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 451 äh, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 453 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 455 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 456 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljästä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 458 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 459 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 460 ja 464 unblock äänet puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 461 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 462 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 465 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 467 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 469 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 81 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 470 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 471 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 475 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 476 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 477 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4, 78 äh, puolesta vastaan vielä kerran. 478 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 479 puolesta vastaan. 479 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 480 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 492 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 496 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 495 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 506 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 408 puolesta vastaan Tyhjää. Ei selvä. 508 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 25 puolesta 31 vastaan hylätty. 507 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 507 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 22 puolesta, 35 vastaan hylätty. 521 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 523 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 531 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 535 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 536 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 537 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 538 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 539 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. 539 koneellisesti. Äänestys päättyy. 22 puolesta 34 vastaan. Hylätty. 540 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 541 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 542 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Johdantoosan kappaleisiin siirrymme. 106 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 107 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 108 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 110 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjään. Tarkistamme 114 koneellisesti. Äänestys alkaa.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 119 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta A, 121. Ei, ei. 121. 121 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 122 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 123 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 124 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 125 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 126 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 127 puolesta vastaan, tyhjää hylätty 128 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 128 koneellinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31 puolesta 26 vastaan hyväksytty. 129 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 129. 129 koneellinen äänestys. Äänestys on päättynyt 35 puolesta, 21 vastaan hyväksytty selvästi. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 137 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 141 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 142 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 143 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sitten koneellinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 50 puolesta ei vastaa ääniä, kahdeksan tyhjää. Onnittelut Chris Davisille tästä lausunnosta. Oikein hyvä. It's amendments, both. Das war wirklich ein hartes Stück Arbeit und vielen Dank nochmal. Tämä oli suuri työ ja suuret kiitokset vielä sihteeristölle myös näistä konsolidoidusta tarkistuksista. Tässä on tehty hienosti työtä ja kiitokset esittelijälle ja varjoesittelijälle. Sitten eteenpäin Euroopan laajuisia energiaverkostoja koskevat suuntaviivat. Lausuntoluonnoksen esittelijä on Pavel Pok. Ovatko kaikki valmiita? Tarkistus 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Halutaan, että tämä tarkistetaan. Eli 30 koneellinen tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 18 puolesta 36 vastaan. Selkeästi hylätty. 34. Äänen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35. Selvä. Tarkistetaan 34. 34. Koneellisesti äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 53 puolesta, 5 vastaan. So, dann stimmen wir ab über 35. 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta, vastaan, tyhjää. Tämän tarkistamme koneellisesti. 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20 puolesta 35 vastaan. Hylätty. 39 puolesta vastaan. Tyhjä. Täytyy tarkistaa. 39 koneellisesti. 30 puolesta 20 vastaan hyväksytty. 41 vasta, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 41. Äänestys päättyy. 21 puolesta, 36 vastaan. Hylätty. 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta. Vastaan. Hyvät kollegat, nostakaa kättä. 43 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 44 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 45 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 47 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 53. 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 54 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 55 ja 58 yhdessä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 56 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 57 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 59 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 63 kohta kohdalta äänestys, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Myös hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 64. Koneellinen tarkistus. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta 24 vastaan. Hyväksytty. 65 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 puolesta 24 vastaan. Hyväksytty. 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 72 puolesta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 78 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 79 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 80 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 81 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 82 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan toinen osa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta 29 vastaan. Hyväksytty. 83 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 84 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 86 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyh- tyhjää hyl- hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 89 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 90 puolesta, vastaan, tyhjää, ei ole ihan selvä. Tarkistamme koneellisesti tarkistuksen 90 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 23 puolesta, 33 vastaan hylätty. 91 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. 91. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 39 puolesta 20 vastaan. Hyväksytty. 93 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 94 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 95 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 96 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 97 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 98 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 99 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 5 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 100 on vedetty takaisin, 101 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 102 vedetty takaisin, 103 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 104 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 107 106 tarkistetaan. Äänestys päättyy. 51 puolesta, 5 vastaan. Sata puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää Koneellinen tarkistus 115. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. 29 29 puolesta, 27 vastaa. Hyväksy. 116 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksyttystä 17 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksyttystä 18 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 120 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 120 koneellisesti. Abstimmung ist Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 24 puolesta 34 vastaan hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 raukeaa, 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 127, puol- 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 129 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 130 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 131 puolesta vastaan. Vastaan hylätty 132 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan. Se jää hyväksyt. 135 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 136 puolesta. 135 tullaan tarkistamaan. Elektronisesti 135 äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta 34 vastaan. Hylätty. 136 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 137 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 138 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 141 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. No tarkistetaan. 142 tarkistetaan. Oletteko äänestäneet jo? Äänestys päättyy. 29 puolesta 30 vastaan. Hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Ja johdetaan osaa seitsemän vastaan tyhjä hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan, vastaan, tyhjää hyväksytty 12 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaanpa. 12 elektronisesti äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 32 puolesta, 26 vastaan. Hyväksytty 13 puolesta vastaan, tyhjää hyvä, hylätte 14 puolesta vastaan te ja hyväksytte 15 puolesta vastaan te ja hyväksytte 16 puolesta vastaan te ja hyväksytte 16 puolesta vastaan te ja hyväksytte 18, 19, pois, 19 puolesta vastaan ja hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta. 23 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Tarkistetaan elektronisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 28 puolesta 30 vastaan. Niukasti hylätty. 24 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 24 elektronisesti. Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 24 puolesta, 35 vastaan, hylätty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 26 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kaksikymmentäkuusi, tar- halutetaanko se tarkistaa? Tehdään niin. 26 elektronisesti äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? 32 puolesta, 28 vastaan. Hyväksytty. Ja loppuäänestys. Äänestys alkaa ja tietysti elektronisesti. Oletko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 51 puolesta, 3 vastaan, 5 tyhjää.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 Dann kommen wir zum Tagesordnungs... Sitten esityslistan kohta 15. Kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteinen markkinajärjestely. Jos ette halua ottaa osaa, voitte poistua. Ja ne, jotka haluavat äänestää, niin vahtiin päästään. 105 ja 93 tarkistukset on vedetty viime hetkellä pois. Niistä ei äänestetä. Aloitetaan 54 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan. Tyhjää. Epäselvää. Tarkistetaan. Kuusi. Haben alle abgestimmt? Abstimmung. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 25 puolesta 34 vastaan. Hylätty 55 puolesta, puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 7 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää. Ei ole selvää. Näyttäkääpä selvästi. 57 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 57 elektronisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 35 puolesta, 24 vastaan hyväksytty. 58 puolesta vastaan No, nostakaa nyt vielä kädet. 58 näyttäkääpä kädellä. No onnistuhan se vastaan. Tyhjää. 58 on hyväksytty. 59. Ja sinä sulle tarkistus kollega Pirillalta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 60 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 67 puolesta vastaan. Ja hyväksyt. 67 puolesta vastaan tyhjää. 12 äh, puolesta vastaan. Ja hylätty. 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 14 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1668 identtisiä molemmista äänestetään puolesta vastaan Tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan Tyhjä hylätty. 68 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 18 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 70 puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. 71 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 72 puolesta vastaan. Ja hylätty. 20 puolesta vastaan. Tyhjää. hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää. 77 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. kolme puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan. Tyhjää epäselvää. 24 elektronisesti tarkistettuna. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 23 puolesta 32 vastaan. Hylätty. 79 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 80 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 81 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan elektronisesti. Toi jakaa kaikki ryhmät. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 25 puolesta 33 vastaan hylätty. 82 äh, puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan. Hyväksytty. 84 puolesta vastaan. Tyhjä, hyväksytty. 85 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Hylätty. 28 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 29 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 87 puolesta vastaan Tyhjä. hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 33 äänestimme 32. Nyt äänestämme kolme kolmesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 90 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 92 tarkistetaanko? 91 elektronisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 36 puolesta 21 vastaan. Hyväksytty. 92 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 93 vedettiin pois viime hetkellä, eli 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 38 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 95 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan. Hylätty. seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 98. 99. Yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää. Epävarmaa. 98 ja 99 elektronisesti äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 23 puolesta, 25 vastaan, hylät. 100 ja 102 myös nipussa puolesta vastaan. Tyhjää. Epäselvää. Myös elektronisesti. 100 ja 102. Kaksi yhdessä. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta, 26 vastaan. Tällä kertaa hyväksytty. 103 ja 104 yhdessä. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 105 on vedetty pois. 106 siis. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää. Epäselvää. 100 yhdeksän tarkistetaan. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Selkeästi hyväksytty 37 puolesta 20 vastaan ei tyhjiä. 178 niistä ei äänestetä. 41 seuraavaksi puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 110 puolesta vastaan. Ja Tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan 42. Tar- haluttiin tarkastusta 42. Ihan kernaasti. Äänestys alkaa. 42 elektronisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 43 on hylätty. 33. mutta ihan hyvältä tarkistimme. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta. 112 tarkistetaan. Äänestys päättyy. 51 puolesta ja 4 vastaan. Hyvät kollegat, nostakaa kättänne, silloin näin paremmin täältä ylhäältä. 113 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 114 puolesta, vastaan, tyhjää, ei selvä. 114. Koneellisesti äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 32 puolesta, 24 vastaan, hyväksytty. 115 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 44 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 116 17 yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 118 on vedetty takaisin. Vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 46. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 31 puolesta 25 vastaan. Hyväksytty. 47 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 48 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 4 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 24 puolesta 33 vastaan hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 50 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 36 puolesta 21 vastaan. Hyväksytty. 51 puolesta vastaan, tyhjä, hylätty. 52 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten loppu Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 53 puolesta, ei vasta ääniä eikä tyhjiä. Onnittelut äh, Joy Ferreralle. Sitten seuraava äänestys, jossa on kysymys äh, eläinkuljetuksista. über die Stellungnahme für den Agri zum Initiativ. Lausunto agrivaliokunnalle, oma mietintö. Ja täytyy kertoa, että tässä viime minuuteilla konsolidoitu tarkistus yksi muuttuu kompromissitarkistukseksi. Äänestämme tästä suoraan. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, suurella enemmistöllä hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numeron yhdeksän koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Tarkistus yhdeksän. Äänestys päättyy. 29 puolesta 25 vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 11 koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 29 puolesta, 26 vastaan, hyväksytty. 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Samalla enemmistö. No, tarkistetaan. 13. Koneellisesti äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 30 puolesta 24 vastaan hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 21 raukeaa, 29 raukeaa, 23 B raukeaa. Tarkistus Meninkö liian? 23b. Sitten täytyy äänestää äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 22 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 35 puolesta, 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 36 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 46 puolesta, Mr. Chairman, we've just adopted... Um... Puheenjohtaja, olemme juuri hyväksyneet neljä kappaletta, joissa sanotaan sama asia. Tämä käsittelee GPS, satelliittinavigointia ja reaali aikaista informaatiota. Olisi kiva, jos sihteeristä voisi, voisi niputtaa ne. Sen sijaan, että meillä on neljä, jotka tekevät tämän pointin. Olen maatalousvaliokunnan esittelijä, joten olisin kiitollinen tästä. Kiitoksia. Se. 48. Vastaan. Tyhjä hyväksytty. 46 puolesta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 lausunnosta koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 51 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Siten tämä on hyväksytty. Kiitokset Onnittelut esittelijälle. Kiitokset keskittyneestä työstä. Meillä on tänään juhlapäivä, sodan päättymisen juhlapäivä. Ja kun täällä näin rauhanomaisesti istumme rinnakkain, niin välillä unohtaa sen arvon, mikä meillä tässä EU:ssa on. 27 kansakuntaa rauhanomaisesti rintarinnan äänestävät asioista, jotka koskevat 500 miljoonaa ihmistä. Se on hieno asia ja sen vuoksi tämä on myös hyvin tärkeä juhlapäivä, jota meidän tulisi muistaa. Thank you. Dann geht's. Sitten siirrymme eteenpäin esityslistalla. Siirrymme kollega Pirillon kohtaan, joka eilisestä siirrettiin tälle päivälle. Eli kohta kuusi, aikaisempi kohta kuusi, Euroopan aluekehitysrahastoa ja investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin tavoitetta koskevat erityissäännöt. Ai, meneekö liian nopeasti? Ah, kollega Pirillo tulee vasta Grostetin jälkeen. Ensin François Grostet. Kohta 17 EUn kolmas terveysalan monivuotinen toimintaohjelma kansanterveys ja kasvun tukena 2014-2020. Kollega Grostet. Ja ne kollegat sitten, jotka haluavat keskustella, niin olkaapa ystävällisiä ja siirtykää salin ulkopuolelle. Tai sitten istutte alas ja kuuntelette kollega Grostettia. Jetzt hat ausschließlich No niin, kollega François Grostet saa puheenvuoron. Ja kaikki, jotka haluavat keskustella, siirtykää ulos niin, että voimme jatkaa tämän tärkeän mietinnön parissa. Olkaa hyvä kollega. Merci beaucoup, monsieur le président. Alors... Kiitoksia puheenjohtaja. Muistutan teitä lyhyesti tästä kontekstista. 9. marraskuuta 2011 komissio esitteli asetusluonnoksen ja siinä puhuttiin tästä kolmannesta terveysalan monivuotisesta toimintaohjelmasta 2014-2020 kansanterveyskasvun tukena nimeltään. Tässä ohjelmassa on 446 miljoonan euron budjetti kyseiselle ajanjaksolle. Eli yli 60 miljoonaa euroa vuodessa Ohjelman tavoitteena on, on keskittyä niille tärkeimmille aloilla, joilla Euroopan unionin toiminnan kautta saadaan aikaan todellista lisäarvoa terveydenhoidon alalle. Tämä on osa Eurooppa 2020-strategiaa ja sillä pyritään kannustamaan innovointiin terveydenhuollossa ja varmistamaan terveyspalvelujen kestävyys samalla kun lisätään unionin kansalaisten hyvinvointia jos tätä äh, verrataan aikaisempaan kautta 2007-2013, määrärahoja on lisätty 5,7 prosentilla. Koko ohjelman budjetti tulee riippumaan kuitenkin neuvotteluista koskien monivuotisia rahoituskehyksiä. Komission jäsen Dali on kuitenkin taistellut tämän ohjelman kestämisen puolesta ja, ja leikkauksien välttämisen puolesta ja tästä syystä on keskitytty innovointiin ja kasvuun – ja muistutettu, että näin kriisin aikoina terveys ei merkitse vain vajetta. Jokainen Euroopan tasolla terveyteen sijoitettu euro tuo säästöjä kansallisella tasolla pitkällä aikakaudella. Hyvä, voivat ja terveet kansalliset saavat aikaan äh, taloudellista kasvua. Tässä ohjelmassa kansalliset terveysviranomaiset ja julkiset ja yksityiset tahot, kansalliset järjestöt ja kansalaisjärjestöt, jotka ovat aktiivisia terveydenhuollon alalla, ovat tässä ohjelmasta toimijoita. On tärkeää muistuttaa, että tässä ei ole kyseessä rakennerahasto-ohjelma eikä tutkimusohjelma. Kyseessä on ohjelma, joka linkittyy neljän ensisijaisen tavoitteen ympärille. Ensinnäkin innovoinnin edistäminen terveydenhoidon alalla. Toinen tavoite, parempi ja turvallisempi terveydenhuolto kaikille Euroopan unionin kansalaisille. Kolmas tavoite, hyvän terveyden eh- edistäminen ja sairauksien ehkäiseminen. Ja neljäs tavoite, kansalaisten suojeleminen rajat ylittäviltä terveysuhilta. Nyt haluaisin puhua mietintöni tärkeimmistä suuntaviivoista, ensinnäkin otsikosta. Tämä otsikko kansanterveyskasvun tukena vähän järkytti minä. Minä ehdottaisin, että muutettaisiin se niin, että, eh, että otsikkona olisi kansanterveys ja kasvu, koska mielestäni kansanterveyttä ei voida alistaa vain kasvun aliseksi. Tämä ranskankielinen ja englanninkielinen otsikko tällä hetkellä antaa mielestäni liian rajallisen kuvan ohjelmasta. Muistan, kun tästä jo aikaisemmin puhuin, entinen puheenjohtaja John Lainen sanoi komission jäsen Dalille, tämän asian ja tästä syystä siitä keskustelimmekin. Minä tiedän, että komission jäsen Dali ei kannata ehdotustani, mutta ehdotan sitä kuitenkin. Ja mielelläni kuulisin teidän kantanne tähän asiaan. On totta, toki voidaan tunnustaa, että, kas, että terveyden avulla voidaan saada aikaan kasvua ja työpaikkoja näin kriisin aikoina. Joten on totta, että kyllä kansanterveys on osa Euroopan unionin taloutta. Mitä ovat nyt tämän ohjelman tavoitteet? Minusta olisi tärkeää välttää päällekkäisyydet niin, että voitaisiin mahdollisimman hyvin käyttää rahoitusvaroja. Kuten tiedämme, ne ovat tällä hetkellä rajallisia. Siksi on varoittava sitä, että tehtäisiin jonkinlainen toimenpideluettelo, koska tämä aiheuttaisi rahoituksen pirstoutumiseen ja tuolloin ohjelma ei enää olisi niin tehokas. Tarkoituksena ei ole siis tarjota tyhjentävää sairausluetteloa. Tämä on mielestäni tärkeä asia, koska haluaisin sanoa kaikille täällä läsnä oleville kollegoille, että on, on tärkeää, että teette tarkistuksia tiettyjen sairauksienkin puolesta, mutta tässä mietinnössä kylläkään siinä, sillä ei olisi juurikaan järkeä. Sitten tämä budjettijako näiden neljän hankkeen tavoitteen välille, eli innovoinnin edistäminen, parempi ja turvallisempi terveydenhuolto, sairauksien ehkäisemisen edistäminen ja kansalaisten suojeleminen rajat ylittäviltä terveysuhilta. Mielestäni tämänkään ei pitäisi olla liian jäykkä rakenne. Nämä tavoitteet on murrettava ja myönnet, myönnet, käytettävä kullekin budjettivarat. Nämä määrärahat olisi ennalta määriteltävä ja minun mielestäni tämä saattaisi johtaa siihen, että rajoitettaisiin tiettyjen hankkeiden ulottuvuutta. Monivuotisen hankkeen kohdalla voi tulla sellaisia tilanteita ja olosuhteita, joissa tästä joustavuudesta voitaisiin hyötyä ja voitaisiin tukea tiettyä tavoitetta enemmän kuin toista olosuhteista riippuen. Joten ei pidä olla niin, että se, tehdä mitään hierarkiaa näiden neljän tavoitteen välille. Esimerkiksi mikäli on olemassa rajat ylittäviä terveysuhkia, kyseessä on tavoite neljä ohjelmassa, olisi ehkä hyödyllistä, että voitaisiin saada siihen riittävää rahoitusta, olisi tavoitteiden vastaista etukäteen määrätä tavoitteiden välinen, välisestä hierarkiasta. Innovoinnista sitten halusin muistuttaa, mikä rooli on terveysteollisuudella. Valitettavasti on unohdettu, että on olemassa aivan yhtä paljon teknologiaa syöpälääkkeen takana kuin Airbusin takana. kun löydetään aktiivinen aine ennen kuin siitä tehdään lääke, niin tämä on todella todellinen tekninen ja insinööritaidon haaste – tässä innovoinnilla on aivan keskeinen rooli. Sitten mitä tulee ennaltaehkäisyä tavoitteeseen, riskitekijät on tunnistettava paremmin ja strategioiden on oltava tehokkaampia. Tärkeimmät riskitekijät mukaan lukien huonot elintarvikkeet, että er- ruokailutottumukset ja liikkumattomuus on, otet, liikkumattomuus on otettava huomioon, kun pyritään ennaltaehkäisemään kroonisia sairauksia. Esimerkiksi liikalihavuus ja ylipaino, jotka ovat tekijöitä, joita on havaittu myös Euroopan nuorilla lapsilla, näillä kiistämättömästi on vaikutus sydänsairauksien lisääntymiseen aikuisiässä. Yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että ohjelmassa olisi korostettava enemmän väestön ikääntymistä ja ikään liittyviä sairauksia. Kyseessä on horisontaalinen problematiikka. Siinä on mukana tavoite yksi, eli innovoinnin edistäminen, tavoite kaksi, eli parempi ja turvallisempi terveydenhuolto, ja myös tavoite kolme, sairauksen ehkäiseminen ja hyvän terveyden edistäminen. Jos henkilön terveyttä pidetään yllä mahdollisimman pian ja hän pysyy aktiivisena fyysisesti ja sosiaalisesti mahdollisimman pitkään, niin tässä tilanteessa voimme optimoida myönteiset vaikutukset tuottavuuteen ja kilpailukykyyn. Ikääntyneiden ihmisten sairauksien vähentäminen ja terveyden parantaminen vähentää eh, heidän sairauksiaan ja myös kulujaan, heidän aiheuttamia kuluja yhteiskunnalle. Sitten viimeinen kohta Viimeinen tavoite koskee kansalaisten suojaa rajat ylittäviltä terveysuhilta. Näitä riskejä vastaan taistelemissa rokottaminen on erityisen tehokas väline, kun kyseessä on vakavat äh, terveysriskit. Rokotusten aikana on parannettu merkittävästi väestön terveydentilaa, mutta nyt on useita uhkia tälle. Ensinnäkin väestön yhä suurempi liikkuvuus, edelleen on yhä enemmän väestöryhmiä, joita ei ole rokotettu johtuen puutteellisista terveydenhoitopalveluista ja myös rokotusmyönteisyyden vähenemisestä. Euroopan unionin olisi harjoitettava aktiivisempaa politiikkaa yhteisten rokotusstrategioiden puolesta niin, että varmistettaisiin optimaalinen, ihanteellinen rokotustaso ja voitaisiin vähentää kuolemantapauksien yhteistyön ja innovoivin tasolla kautta. Tarvitaan yhteisiä tehokkaita ennaltaehkäisyn välineitä. Yhteenvetona voin vielä painostaa, että voimme varmasti, haluaisin vielä korostaa, että on otettava huomioon eri tulokset, joita on saatu jäsenvaltioiden järjestelmistä asianmukaisten indikaattoreiden avulla esimerkiksi kulut ja prosentit BKTstä, tulokset suhteessa elinjään odotteisiin ja hyvässä terveydessä vietettyjen eh, elinvuosien määrä. Tässä yhteenvetona mietintöni kollegoilla. Nyt haluaisin kuulla kommentteja ja aikataulu vielä. Tarkistuksen jättämisen määrä aika 16.5. Ja Envin väliokunnassa pitäisi äänestää 26. Ja nyt hyvä puheenjohtaja olen pelkkänä korvana. Dank, Frau Kollegin. Kiitokset, hyvä kollega. Ja nyt sitten varjoesittelijät saavat puheenvuoron neljä minuuttia, koska muuten meillä on todella suuri ongelma aikataulun kanssa. Thanks very much, Chair. Paljon, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää Madame Grostettia mietinnöstä. Olen tyytyväinen, että voimme olla samaa mieltä aika monesta asiasta vaikka komissaaritus on tervetullut ja, ja minulla on tuossa, että tulevaisuudessakin meillä on kansanterveysohjelma. Minä olen huolestunut siitä, että jotkut komission prioriteetit ovat vääriä. Tässä ei pitäisi olla te- tervettä kasvulle, vaan kasvua terveydelle. Näin se menisi paremmin. Kautta Euroopan ihmiset kokenevat tällaisen kriisin tuskaa, joka ei ollut heidän vikansa. Ja kysymys ei ole rahasta. Ihmisten terveys kärsii. Ja siitä haluaisin puhua. Kreikassa itsemurha-aste on kasvanut 40 prosentilla. Ja oman maani kansallinen terveysjärjestelmä revitään palaseksi. Me tarvitsemme voimakkaan kansanterveysohjelman, jolla tuetaan jäsenvaltioita. Eurooppalaiset rintasyövän ja kohdunkalosyövän screenausohjelmat ovat lisänneet, vähentäneet naisten kuolleisuutta tuhansilla. Yhteinen Alzheimer-ohjelma auttaa meitä tarttumaan yhteen EUn vaikeimmista ongelmista ja väestön kasvaessa, lisääntyä, ikääntymisen lisääntyessä. Mutta meidän ei pitä, pidä ehkäistä uusien ohjelmien aloittamista. Komissio näyttää keskittyvän erityisesti syöpään ja hoiveihin jossa menneet toimet ovat olleet menestyksiä. Ja siihen pitäisi tulevaisuudessakin pyrkiä. Mutta olen samaa mieltä Ravak Hostetin kanssa, että me, meidän ne pitäisi määrätä erityisiä sairauksia, niin että vaihtoehdot pysyvät avoim, avoimina. Me emme halua mitään pitkää sairauksien toivellistaa. Haluamme keskittyä ennaltaehkäisyyn. Monet terveys uhat voitaisiin torjua oikealla politiikalla. Näin vaikeana taloudellisena alueena ennaltaehkäisy vähentäisi paineita myöskin terveyspalveluilta, mikä on äärimmäisen tärkeää. Meidän täytyy ajatella ravitsemusta ja liikuntaa äh, ylipainoisuuden ja siihen liittyvien sairauksien ehkäisemisessä. Ja meidän pitää myös tarvitsella tupakkapolitiikkaa kaikissa suhteissa. Ihmiset varmaan sairastuvat kuulossa tämän. Meidän täytyy ajatella tupakan polttaa, tupakan kasvattamista EU-ssa. Tupakointi on isämistä terveysongelmista. Uudella teknologialla on mahdollisuus parantaa terveyttämme. Meidän pitää auttaa ihmisiä, koska terve väestö merkitsee kestävämpää taloutta ja yhteiskuntaa, joten vielä työskentelee esittelijän ja komission kanssa, jotta saisimme oikeat prioriteetit. Meillä on paljon yhte- yhteistä, joten kovin vaikeaa tämä ei varmaan ole. Kiitos. Thank you, Glennis. Kiitos, Glenis. Kolme minuuttia. Seuraava varjoesittelijä, Onko ystävällinen neljä minuuttia. First thank and congratulate Françoise for... Ensiksi onnittelisin Françoisia hänen mietinnöstään avaimuudesta ja yhteistyöstä. Luonnoksen valmistamassa ALDE pitää tervetulleena ehdotusta, jonka komissio on tehnyt, jossa tunnustetaan terveyden merkitys talouskriisin aikana EUlle ja kansanterveysprioriteetit ovat meille tervetulleita, niitä, joita esittelijä on tukenut. Komission mukaan on olennaista, että tässä puhutaan kansanterveydellisiin interventioihin, joissa on EU-tasolla lisäarvoa ja täydennetään olemassa olevaa lainsäädäntöä ja aloitteita, jotka liittyvät kansalaisten terveyteen. Uskon siis, että Euroopan parlamentin pitäisi pitää tuoda tässä lähestymistavassa, eikä muuttaa tätä ohjelmaa sa- sairauskeskeisiksi pyynnöksi, kuten esittelijä mainitsi. Minun ryhmäni siksi tukee komissiota ja sitten lähestymistapaa, ja nyt tartun muutamiin näkökohtiin, jotka voisivat, joita voisi parantaa. Ensinnäkin tämä terveys ja kasvu. Joillakin kielellä tämä ei ole ymmärrettävää. Täytyy myös miettiä, pitäisikö meidän tukea terveysteollisuuden kasvua, vai ottaa ihmisten terveysoloja niin, että he luovat kasvua jonkunlainen aivoriihi voisi auttaa, että viesti kansalaisilla olisi oikea. Mitä riskitekijää tulee kansanterveyden näkökulmasta, on tärkeää olla mahdollisimman relevantti äh, riskitekijöiden ja terveystilan, äh, terveydentilan määrittävien tekijöiden suhteen erityisesti. Meidän pitää pyrkiä toimia silloin, kun EUlla on toimivaltaa meidän pitää tukea innovoivia kestäviä terveydenhoitojärjestelmiä ja toivoa, että meillä on laaja innovointikäsite, joka ei keskity ainoastaan teknologian tai kysymyksen. kysymykseen. Pitää saada luoda innovoivia ää, interventioita, ennaltaehkäisyjärjestelmiä ja terveydenhuollon johtojärjestelmiä, mikä merkitsee uutta aikakautta terveydenhuoltojärjestelmälle. Mitä evaluointiin ja ehtoihin, että hyväksytty, tulee alle, tulee tekemään erityisiä ehdotuksia tähän liittyviä myöskin äh, tuollaisten levittämiseen ja seuraamiseen. Ja sitten gender-valtavirtaistaminen. Anna voimakkaan tukeni näille naisvaliokunnan aloitteelle. Tukeni olen ne laatinut. Toivon, että valiokunta on tukenut tasa-arvoisia ehdotuksia, joista tunnustetaan, että täytyy äh, kannattaa julkisen terveydenhuollon strategian prioriteetteja laajalla alueella. Kiitos. Voi, jos te eh, haluatte keskustella, niin menkää tuonne ulos puhumaan ja kuunnelkaa mieluummin tässä nyt varjoesittelijöitä. Können wir jetzt weitermachen? Voimmeko jatkaa? Hyvä. Michelle Vasio, neljä minuuttia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kyseessä on hyvin kiinnostava ohjelma. Halutaan edistää terveyttä. Tästä otsikosta olen yhtä mieltä Karostetin kanssa. Sitä ei voida tällaisenaan hyväksyä. Ei voida sanoa näin terveyskasvun kasvun tukena. Kyllä tätä on pitää muistaa, muist, muuttaa. Tässähän on kyseessä tällainen marketointi otsikko. Kyllähän tässä voidaan sanoa terveys ja hyvinvointi, mutta ei, ei, ei terveys kasvun tukena. Sitten haluaisin, että tässä täsmennettäisiin paremmin edunsaajien myöntämiskriteerien haluaisi, että varoja myönnettäisiin ihmisille tai tahoille, jotka ovat oikeastaan lääketieteellisiä laboratorioita. Tarvitaan jonkinlaista riippumattomuuskriteerejä. Ei tämä muuten mielestäni onnistu, mutta tämä olisi täsmennettävä. Sitten näistä tavoitteista ennaltaehkäisyä on korostettu paljon ja on hyvin tärkeää lisätä tähän ympäristö- ja terveyden välinen linkki. Näin tämä olisi mahdollisuus viitata näihin kroonisiin ja uusiin tauteihin, ylipainoisuus ja syöpää, jotka ovat myös hyvin lailla levinneet. Jos meillä on todellista ennaltaehkäisypolitiikkaa, kun katsotaan näitä endokrinisia häiritseviä tekijöitä, kun niihin liittyvät bisfenolit ja talatit ja muut. Sitten täällä puhutaan ylipainoisuudesta. On aivan turha, että meillä on näitä lääkkeitä, kuten statiineja, tämähän on amerikkalainen politiikka, annetaan, annetaan liikalihaville lapsille lääkkeitä ei, ei, ei näin vain tätä ohjelmaa olisi hyödynnettävä niin, että meillä olisi todellinen terveyden ja ympäristön ohjelma. Sitten on aika merkityksellistä se, että olisi annettava voimaa täydentäville vaihtoehtoisille terveydenhuoltomenetelmille. Aina puhutaan vain lääkkeistä ja sairaalahoidosta, mutta onhan muitakin vaihtoehtoja, joita voitaisiin käyttää ja niitä voitaisiin edistää. Sitten kestävät terveydenhuoltojärjestelmät. Mikäli innovointi perustuu ainoastaan patenteille, tämä on ongelma, koska patentit ovat usein hyvin kalliita, eivätkä niillä aina vastata tarpeisiin. Olisi myös arvioitava vaihtoehtoisia lähestymistapoja sitten indikaattoreista. Mielestäni tämä on hyvin kiinnostavaa, että meillä on tässä indikaattoreita, koska näin voidaan päästä arviointimenettelyihin, mutta mm, olen sitä mieltä, että tarvitaan sellaisia kvantitatiivisia arviointia ja indikaattoreita, mutta myös kvalitatiivisia, niin nähdään, että onko saavutettu tavoitteet. Kun alussa puhuin hyvinvoinnista, hyvinvoinnissa, mitä tällä kaikilla tarkoitetaan – jos puhutaan vain määristä, puhutaan lääkkeiden määristä, ähm, myytyjen äh, rokotusten määristä, äh, sairaaloiden, sairaaloiden laitteiston tasosta, mutta voidaanhan tässä puhua myös hyvinvoinnista ja siitä, kuinka ihmiset itse kokevat terveydentilansa. Tässä voitaisiin viitata WHOhonkin. Sitten neljäs tavoite. Minä en usko massiivisen rokotuksiin väestön keskuudessa, myöskään rajat ylittävissä tilanteissa tavoitteissa. Tois, näitä sivuvaikutuksiakin on ja sekin on huomioitava. Vielen Dank, Frau Kollegin. Und dann hat das... Kiitokset sitten Orista Rossi, esittelijänä. Si, grazie Presidente, ringrazio... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää. Minun mielestäni olemme tekemässä erittäin hyvää työtä. Tämä on erittäin tärkeä säännös koskien myös rahoitusvaroja jäsenvaltioille. Nämä ovat aika vaatimattomia, ei kovinkaan suuria, koska tässä on vähän yli 60 miljoonaa euroa vuodessa 28 jäsenvaltiolle, joten eivät nämä mitään valtavia lukuja ole, mutta kuitenkin mm, tämä on kokonaisuudessa merkittävä investointi, joka on kohdistettu hyvin arkaluontoiselle alalle. Sehän kiinnostaa meitä kaikkia, koska loppujen lopuksi kyllähän meille, kaik- meille kaikille tulee terveydellisiä ongelmia – Hyvä esittelijä. Minusta olisi tärkeää kiinnittää erityistä huomiota sairaiden oikeuksiin ja yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin. Olisi kiinnitettävä erityistä mm, huomiota vanhenemiseen ja hyvään terveeseen vanhenemiseen, mutta myös siihen, että, että heikommassa asemassa oleville henkilöille, jotka asuvat kaukana sairaalasta, voitaisiin taata oikeus terveyteen. Kyseessä on ehkä Voidaan siis ajatella erityisistä asiointipisteistä tai, tai lää, lääkäristä, jota voitaisiin lähettää näille alueille. Sitten myös vammaiset, heillä on usein vaikeuksia hyötyä hoidoista, johtuen myös liikkumisvaikeuksista. Edelleen sitten nämä harvinaistaudit, joihin, joista joita, jotka eivät ole saaneet riittävästi rahoitusta, mutta myös näillä potilailla on oikeus hoitoon. Sitten olisi edistettävä kansalaisten tietoisuutta omista oikeuksistaan, mutta olisi pyrittävä myös siihen, että edistettäisiin ihmisten tietoisuutta moraalisista velvollisuuksista, esimerkiksi plasman, veren ja elinten luovuttaminen – on tärkeää kansalaisille, olisi ilmoitettava heidän oikeuksistaan, mutta olisi myös kerrottava ihmisille, mitä he voisivat tehdä auttaakseen muita. Eihän plasman ja veren luovutus esimerkiksi ole mikään suuri juttu. Sitten uhreista. Tähänkin haluaisin tehdä tarkistuksen, hyvä esittelijä, siihen suuntaan, että tunnistetta, tunnustettaisiin vähän paremmin ne henkilöt, jotka senkin jälkeen, kun heitä on hoidettu, he ovat kärsineet hoidosta esimerkiksi saastuneen veren takia. On vaikka tehty verensiirtoja ja näiden verensiirtojen kautta on saatu siirtymään sairauksia, jotka ovat jo, voineet johtaa jopa kuolemaan ja on, on hyvin vakavia, vakavia tapauksia esimerkiksi lapsista, jotka olivat allergisia eikä tätä tiedetty. Ja nyt tilanne paranee, mutta haluaisin tähän vieläkin lisätä kohdan, jossa kiinnitettäisiin huomiota tällaisiin tapauksiin. Muutoin olen hyvin samaa mieltä tästä. Olisi myös pidettävä kiinni tästä budjetista, joka ei ole mikään valtava, mutta kuitenkin merkittävä. Vielen Dank. Damit haben wir die Runde der Schattenberichterstatter. Kiitos ja näin sitten olemme käyneet lävitse varjoesittelijöiden kierroksen. Ja nyt sitten ilmoitan, ketkä ovat pyytäneet. Robert Nikos, Hyso, Wallace und Frederik Ries. Peter Liese als erstes. Um Peter Liese ensimmäisenä ja sitten Pirillo. Olenko unohtanut jonkun muuten suljen puhujalistan? No te olette jo, te olette, siellä, te olette jo listalla. Ja ehdottaisin, että puheaika on kaksi ja puoli minuuttia, koska muuten meillä on ongelma aikataulun suhteen. Peter Liise ja sen jälkeen Mario Pirillo. Peter Liise, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset François Grostetille kaikesta tehdystä työstä ja hänen mietintöluonnoksestaan. Minusta tämä menee oikeaan suuntaan ja tuen myös tätä ajatusta sitä, että tästä ei tehdä mitään kilpailua sitä, että mitä sairauksia tässä mainitaan ja mitä ei, vaan että suhtautuisimme hieman globaalimmin tähän asiaan. Tuen sitä, että muutamme otsikkoa kun jollain on syntymäpäivät tai esimerkiksi uusi vuosi, niin silloin hänelle toivotetaan aina terveyttä. Ja me tiedämme, että talouskasvu on tärkeää näinä vaikeina aikoina, mutta en ole tavannut vielä ketään, eh, jolle sanottaisiin esimerkiksi uutena vuotena terveyden sijaan, että toivotan sinulle hyvää talouskasvua. Sen vuoksi meidän täytyisi tuoda kansalaistemme terveys vahvemmin etualalle. Tiedän hyvin, miksi komissio on tehnyt ehdotuksensa tällä tavalla. Komission jäsen Dalli, kun hän kävi täällä ryhmässämme, hän sitä kertoi meille. Mutta me emme ole Euroopan komissio, me olemme suoraan valittuja eh, kansan edustajia ja haluamme tuoda esiin sen, mikä kansalaisille on tärkeää. Eli ei siitä ole kysymys, ettemmekö me tukisi teollisuutta, siis terveysteollisuutta toki, mutta toki me voimme muillakin tavalla tukea terveyttä Euroopassa. Ja eikä sen tarvitse aina olla yhteyksissä teollisuuden kasvuun. Haluaisin mennä askeleen eteenpäin. Miksi me jätämme tämän Health Action-ohjelman vain vanhuksiin, ikääntyviin? Voisimme mennä eteenpäin ja katsoa sitten, miten muut toimielimet reagoivat ja sitten ehkä François voisi tehdä kompromissiehdotuksen. Meidän täytyisi keskittyä erityisesti niihin asioihin, joilla on eurooppalainen lisäarvo, eli kysymyksiä, joita jäsenvaltiot eivät voi yksin hoitaa. Tietyt sairaudet on täällä jo mainittu, joissa on toimittava yhdessä. Haluaisin ottaa esiin myös lasten sairaudet, erityisesti kun lapset ovat vakavasti sairaita, he tarvitsevat erityisiä hoitokeinoja ja tässä tarvitaan eurooppalaista lähestymistapaa. Ja tässä yhteydessä haluaisin myös sanoa, että monet kollegat ovat eh, huolissaan eh, etuajassa syntyneiden lasten tilanteesta. Esimerkiksi Portugal hoitaa asian erittäin hienosti ja näitä keinoja voitaisiin tarjota kaikille. Kiitokset Peteliisestä Mario Pirillo, kaksi ja puoli minuuttia. Grazie. <clears throat> Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun resursseja on rajallisesti käytössä ja terveyspalvelujen kysyntä kasvussa, niin tämä ohjelma kansanterveyskasvun tukena on myös tällaisella rajoitetulla budjetilla saavutettava sellaisia tavoitteita, että saadaan todella aikaan eurooppalaista lisäarvoa. Mielestäni valiokunnalle esitelty teksti vastaa tätä linjaa. Tärkeää konostaa ja kiinnittää huomiota näkökohtaan, joka ei ole asetuksessa täysin selvä. Se koskee ennaltaehkäisyä, joka liittyy kansalaisten fyysisen hyvinvointiin. Ennaltaehkäisevän toiminnan kautta todella kun pyritään fyysisen hyvinvointiin, voitaisiin vähentää sairaalahoitojen tarvetta. Tämä ohjelma, niin kuin WHO on jo todennutkin, tämän on luotava perusta dynaamiselle mallille, jota luonnehtiin mm, toimet, jotka ulottuvat koko elämän ajalle – jossa uudelleen hahmotellaan sairaanhoitojärjestelmää, joka keskittyy erikoistumiseen, teknologiaan ja erityisesti ennaltaehkäisyyn. Edelleen on otettava huomioon neuvoston päätelmät 7.12.2010, jotka koskevat erityissairaanhoitoa ja saman aikaan olisi parannettava pääsyä ensihoitoon niin, että kolmannen sektorin toimijat ovat aktiivisesti mukana. Kiitos. Siis Kiitos. Sitten Ange Peterle, kaksi ja puoli minuuttia. E, e, Ihan muutama yleisen tason huomio tähän kollega Grostetin hyvin tehtyyn työhön. Haluaisin sanoa, että yleiset terveyssuuntaukset eivät ole kovinkaan kannustavia. On hyvin paljon sairauksia, joiden määrä on lisääntynyt samanaikaisesti. Lääkkeiden hinta on noussut ja myös useissa jäsenvaltioissa tällä hetkellä on ongelmia terveydenhoito-uudistuksen kanssa, koska ei ole rahaa. Minusta oli hienoa, että komissio järjesti tämän konferenssin, eli puhutaan yhä enemmän terveydestä perustana kaikille muulle. Eli myös tavallaan ennaltaehtona kasvulle. Lisäarvo Euroopan tasolla on välttämätön ja se on myös mahdollinen ja siksi minä tuen sitä, että painotetaan terveyden edistämistä ja ennaltaehkäisemistä, äh, sairauksien ennaltaehkäisemistä. Tämä surullinen kolmen prosentin määrä, jota käytetään ennaltaehkäisyyn, on hyvin pieni jäsenvaltioissa, kolme prosenttia. Se ei ole oikein. Tämä, tätä lukua täytyy nostaa vahvasti. Toivon, että tämä ohjelma johtaa tähän suuntaan. Toiseksi olen hyvin iloinen siitä, että tässä painotetaan myös äh, tavallaan osaamista ja pätevyyttä äh, terveydenhoitouudistuksessa. Tässä EU voi tukea. Ja EU voi käsitellä myös epätasa-arvokysymyksiä niin, että kansalaiset äh, eivät joutuisi kokemaan epätasa-arvoa. Ikääntyvien ihmisten määrä kasvaa tulevina vuosina myös. Siihen on myös keskityttävä. Innovaatioista toivon, että ei tässä äh, keskityttäisi ainoastaan hoitoon, vaan myös ennaltaehkäisemiseen. Olen vakuuttunut, että siitä löytyy äh, mahdollisuuksia. Sitten vielä lopuksi täytyisi tukea sitä, että tiedettäisiin enemmän sairauksista ja niiden hoitamisesta. Eli täytyisi pyrkiä laajempaan indikaattorijärjestelmään kaikissa jäsenvaltioissa, ei vain yksittäisissä, koska epätasa-arvo ei saa olla vallalla. Eli siis nämä indikaattorit, jotka esimerkiksi puhuvat lääkkeiden tehokkuudesta, tässä on suuria eroja, suuria eroavaisuuksia myös reseptilääkkeiden keskellä otsikon kanssa minulla ei ole ongelma, mutta ymmärrän kyllä, mitä Grostet tässä on sanonut. Kiitos. Kaksi ja puoli minuuttia kollega äh, Dagmar Roth-Berent. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on äh, muutamia pieniä huomioita tähän luonnollisesti äh, hyvään mietintöön. Kollega Grostetta, hän on terveyspolitiikan asiantuntija ja kaiken, minkä hän tekee, hän tekee hyvin ihan muutama huomio tähän sisältöön ja sitten muutamia tällaisia epäröintejä. Ensinnäkin kollega Krostet tarkistuksessa 20 käsittelee erityisesti kroonisia sairauksia. Ongelma on se, että meillä ei ole mitään yleistä määritelmää kroonisille sairauksille kaikissa jäsenvaltioissa. Minusta olisi parempi ottaa esiin yksittäiset sairaudet ja minusta tästä komission ehdotuksesta puuttuu myös viittaus neurologisiin sairauksiin, aivosairauksiin. Grostet on ottanut tämän esiin tarkistuksessa 15, mutta voisimme ehkäpä vielä hieman tätä vahvistaa, koska tulevaisuuden ongelmat äh, tulevat olemaan nimenomaan näitä neurogeneratiivisia äh, sairauksia, aivosairauksia ja siihen liittyviä sairauksia. Mutta nämä ovat nyt minulle sivuasia, koska minä pelkään, että me teemme tässä todella paljon työtä asian eteen, josta ei tule todellisuutta. Muistuttaisin teitä, kun laadimme lainsäädäntöä rajat ylittävästä sairaanhoidosta. Jäsenvaltiot eivät silloin olleet valmiita pieninkään asioihin, kuten esimerkiksi yhteisiin tiedotuspisteisiin, niin että meillä olisi tiedonvaihtoa. Ja jos me jotain järkevää haluamme tehdä, kuten kollega Peterlekin sanoi, niin meidän täytyy nostaa jäsenvaltioiden prosenttiosuutta, joka käytetään niiden BKTstä terveydenhuoltoon, mitä he ovat valmiita investoimaan kansalaistensa hyvinvointiin. Se on murtoosa siitä, mitä esimerkiksi annetaan liikenneinfrastruktuuriin, vaikkakin se näyttää hieman toiselta esimerkiksi Saksassa. Mutta se on suuri häpeä, suuri häpeä, miten vähän rahaa annetaan kansalaisten terveyteen ja on todellakin ihme, että kaduilla ei ole vallankumous. Minä en ymmärrä sitä, että monien ihmisten omaiset eivät osoita mieltään kovaäänisemmin. Ja mikäli se Mikäli me emme onnistu tässä ehdotuksessa velvoittamaan hyvin selkeästi jäsenvaltioita, kuten aina, pitää olla tietyt selkeät tavoitteet ja silloin muuten tästä ei tule todellisuutta. Kiitos. Kaksi minuuttia 30. Niin. Ja seuraavaksi ää, kollega Nikos Kalos. Kaksi ja puoli minuuttia. Okay. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να βάλω... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tuoda keskusteluun uuden ulottuvuuden, joka minusta on niukkuuspolitiikan aikana tärkeä. Voimme todeta, että Kreikassa, mutta myös muissa maissa terveyspalveluihin kohdistuu isoja iskuja. Eli täytyy ajatella kansanterveyden parantamisen lisäksi myöskin terveyspalveluiden rahoituksen parantamista. Ja voimme ajatella rahoitusta sitten ennaltaehkäisykampanjien kannalta. Voin kertoa Kreikasta. Kreikassa on havaittu keuhkosyövän esiintyvyyden kasvaneen ja se on myöskin kasvatanut merkittävästi sairaalahoidon kustannuksia. Ja se on vaikuttanut sitten eliniän lyhentämiseen. Ja jos painotetaan, tässä on painotettu sairaalahoitoa, viimeisintä hoitovaihetta ja lääkehoitoa, mutta pitäisi ajatella ennaltaehkäisyä ja sitä kautta parantaa kansalaisten terveyttä ja myöskin se on yhteiskunnallisesti parempaa. Eli, eli kun mä ajattelen, että rahoitusta ei pidä ajatella ainoastaan talouskasvua, vaan myöskin kansalaisten hyvinvointia. Ja jos ajatellaan terveyspalveluiden eri ulottuvuuksia, niin niitä on neljä ja se on tärkeää tässä. Säästöpolitiikassa terveydenhuolto jää kokonaan ulkopuolelle. Ei ole tuloja, eikä voida maksaa terveyttä, eikä myöskään voida hyötyä terveydenhuoltojärjestelmästä. Siksi tämä Euroopan unionin strate- on, strategia on erittäin tärkeä. Siinä on otettava huomioon nämä äärimmäiset olosuhteet, joissa monet henkilöt ovat. Esimerkiksi kaukaisilla tai alueilla tai vuoristoalueilla, joissa ei ole palveluja. En puhu ainoastaan yhteiskunnan syrjäytyneistä, vaan myös esimerkiksi saarilla, saaren asukkaista. Omassa maassani on paljon saaria, myös matkailusaareja, jos ei yhtään lääkäriä. Ja ihmiset käyttävät paljon rahaa maksavat yksityisiä vakuutuksia ja matkustavat pitkiä matkoja ja menettävät työpaikkoja saadakseen hoitoa. Joten meidän on todella keskityttävä mietinnössä myös näihin asioihin. Ja lopuksi vielä nämä suojarajat ylittäviltä terveysuhilta usein populistit tai äärioikeistolaiset, kuten ne omassa maassakin, niin keskittyvät juuri tähän ja sanovat, että Euroopan unioniin tarvitaan politiikkaa, jolla voidaan taistella ulkoa tulevia terveysuhkeja vastaan. Totta, kyllähän näitä tarvitaan, mutta ei pidä käydä niin, että sallitaan se, että laittomilla maahanmuuttajilla on oikeus julkiseen terveydenhuoltoon, koska näin paran Siis heille pitää antaa pääsy näihin hoitoihin, koska näin vältetään myös tarttuminen. Kiitos puheenjohtaja. Melkein kaikki on sanottu melkein, eli ihan lyhyesti. Ensiksi haluaisin kiittää François Grostetia, kuten Dagmar sanoi, hänen kokemuksensa on arvokasta. Muistan, ei ollut keskustelemme näistä joka aika sitten parissa kanssa. Eli tämä terveysohjelmasta, mitä otsakka? hankkeeseen tulee, useampi on puhunut, mutta tämä ylittää semantiikan ja terminologian. Kysymys on komission filosofiasta ja viestistä, että, että me parlamentissa haluamme antaa kansalaisen jotain. Miten se nyt sanoisin? Tämä nyt on vähän aika hullunkurista. Tässä puhutaan kasvusta. Tämä on täysin, että ollaan täysin hyötymoraalin utilitarismin linjoilla. Eli kannattaisi herättää, esittää kysymys uudelleen, vaikka komission sen Dallis on puhunutkin tästä, mitä tässä halutaan. Tämä sanasta on aika surkeasti valittu. Ja myöskin esittelijän näkemykset innovoinnista. Meidän täytyy lähteä tästä kevytmielisyydestä ja todella tutkia lääketutkimusta ja myös geneettistä tutkimusta. Se on lupaavaa EUn pitää olla avaintoimija tässä genetiikan alueella sen vallankumouksessa. Kahdeksas tutkimuksen puiteohjelma alkaa ja myöskin tämä, tämä terveysohjelman ensimmäinen pilari on innovoinnin vahvistaminen. Olen samaa mieltä Rova Rivasin kanssa, hän tuon häntä, miten tukea, mikä on itsenäistä toimintaa, mutta innovoinnin pitää olla prioriteetti. täytyy myös antaa poliittinen signaali terveysalan ammattien tukemiseksi. Äh, vastaan 10 prosenttia BKTstä, myös työvoimasta. Voimme toki keskustella metodeista ja sektoreista vaihtoehdosta, mutta terveys on avainsektori ja myös esittelijän näkemyksen siitä, että tästä pitää jonkinlaista toivellista joulukuusta. Ja meidän täytyy toimia siellä, missä meillä on aitoa lisäarvoa tarjottavana EUna. Meidän pitää tukea kaikkia vanhoja ohjelmia, äh, tupakoinnin vastustamista, alkoholin väärinkäyttöä, ylipainosta vastaan. Minä olin esittelijänä. En, näissä aiheissa ennaltaehkäisy on olennaista. Tuo on myös Rava Gorstetia. Myös sen takia suhteen, joka meitä kaikkia uhkaa, eli väestön vanheminen ja kaikki rap pneumata-sairaudet. Kiitos ja sitten komissioille, me nyt häiritse teitä. Das Wort geben. Uh, yes, thank you very much. Uh, thank you. Um, and first of all, I'd like to thank the... Uh... Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijä Grostettiä hänen hyvin kattavasta työstään tämän ehdotuksen parissa. Samoin kuin myös kaikki arvojäseniä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron ilmaistakseen näkemyksensä. Ja voin sanoa komission nimissä, että olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että on hyvin selkeä konsensus tämän ohjelman tarpeesta. Samoin kuin näistä perustavoitteista, terveyden tärkeys väestölle ja samoin nämä muutamat avainhaasteet, joita meillä Euroopassa tällä hetkellä on. Muutama kommentti vain näistä avainasioista, jotka otettiin esiin. Ensinnäkin, jos me puhumme eh, tästä terveys- ja kasvuohjelmasta. Tämä on nyt kolmas äh, versio tällaisesta äh, terveysohjelmasta. Meillä on jo kymmenien vuosien äh, kokemus terveysohjelmista. Tällä uudella ohjelmalla pyritään tavallaan rakentamaan edelleen menneiden ohjelmien kokemukselle ja ottamaan mukaan myös uusia haasteita. Ja tähän komissio on pyrkinyt on myös hyvin selvää, että täytyy pyrkiä ymmärtämään, mitä realistisesti voidaan saavuttaa tällä ohjelmalla. Ottaen huomioon eri toimijoiden toimivaltuudet terveyspolitiikassa sekä budjetin koko, niin on selvää, että tämä ohjelma on tällainen vipuohjelma, kuten aikaisemmatkin ohjelmat. Eli pyritään tukemaan päätöksentekijöitä ja avaintoimijoita heidän työssään. Joten menestys, ohjelman menestys tai, tai äh, epäonnistuminen täytyy mitata sen mukaan, että miten se kykenee auttamaan ja tukemaan päätöksiä ja nopeuttamaan muutosta. Ja sen vuoksi meidän indikaattorien ja toimien valintamme on ollut sellainen, että olemme pyrkineet nimenomaan tähän. Täytyy huomioida toimivaltuudet ja sen perusteella sitten miettiä, miten hyödyllisenä päätöksentekijät pitävät tätä ohjelmaa saavuttaakseen nämä yleistavoitteet, joten me puhumme ohjelmasta, joka on toki hieman vaatimaton ja monet jäsenet ovat sen jo maininneetkin, mutta se on siitä huolimatta tärkeää ja jos me katselemme taaksepäin viimeistä kymmentä vuotta, niin meillä on paljon positiivista kokemusta, josta voimme ottaa oppia. Sen lisäksi otsikosta lähes kaikki puhujat ovat kommentoineet tätä otsikkoa. Ehkä tässä nyt on kysymys ymmärtämisestä. Annan tässä nyt komission näkemyksen. Tässä ei ole niinkään kysymys tästä otsikosta ja tekstistä, vaan enemmänkin siihen liittyvästä ajatuksesta. Tämä ei ole mikään taloudellinen ohjelma ja se ei ollut tarkoituskaan. Eikä siinä ole tarkoitus myöskään tuoda terveyttä yleisagendaa, ei vaan oikeastaan toisinpäin. Komissio yrittää sanoa, että me tarvit, meidän täytyy ymmärtää, mitä tarkoitetaan kasvulla. Ja kuten jo sanottiin Eurooppa 2020 asiakirjassa, me haluamme älykästä, kestävää ja sisällyttävää politiikkaa. Me haluaisimme, että terveys olisi meidän talous- ja sosiaalimallimme keskiössä, sinne se kuuluu. Ja me uskomme, että kansalaisemme näin haluavat myös. Ja kun me sanomme terveys ja kasvu, niin emme me tässä tarkoita sitä, että terveys lasketaan vain sen pohjalta, kuinka paljon työpaikkoja se luo. Toki se luo myös työpaikkoja, mutta kysymys on terveestä väestöstä, joka kykenee osallistumaan kaikkiin toimiin ja joka voi olla varma siitä, että se saa laadukkaita terveyspalveluita. Tämä on se, mitä me ymmärrämme kasvulla. Ja sen vuoksi seuraavana ajanjaksona haluaisimme nähdä, että siirrymme eteenpäin äh, siitä ajatuksesta, että terveys on pelkkä kustannus, vaikkakin välttämätön kustannus. Ei vaan, että terveys olisi tällainen perustava rakennusväline Euroopan talous- ja sosiaalimallille. Joten ei tässä nyt ole kysymys tästä itse tekstistä. Kyllä minä ymmärrän, että on vaikea saada tämä argumentti mukaan kolmeen neljään sanan, sanan. mutta tämä on se, mitä, mihinkä komissio pyrki. Ja olen vakuuttunut siitä, että kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että kaikista investoinneista, joita voimme tehdä, niin terveys on se ehkä kaikkein hyödyllisin eh, investointi. Sitten muutama sananen vielä priorisoinneista, koska täällä useat ihmiset puhuivat siitä. Ensinnäkin komissio on ehdottanut neljä erityistä tavoitetta, jotka ovat kaikki hyvin tärkeitä tavoitteita. Jos ne eivät olisi tärkeitä, niitä ei olisi otettu mukaan tähän ehdotuslistaan. Mutta meidän täytyy myös ymmärtää, että näitä tavoitteita on käsitelty myös aikaisemmin. Joissain asioissa me jatkamme sen kokemuksen pohjalle ja tiedon pohjalle, jota jo on tehty. Joten e, esimerkiksi mitä tulee näihin terveysuhkiin, me olemme konsolidointivaiheessa, jossa me tavallaan rakennamme edelleen saavutettuihin tuloksiin. Kun sitten taas toisissa asioissa me olemme vasta käynnistäneet työmme, me olemme käynnistäneet yhteistyön jäsenvaltioiden ja eri toimijoiden kanssa eri asioissa. Ja sen vuoksi siihen tarvitaan erilaista investointia. Sen lisäksi tässä on tiettyä joustavuutta, koska tämä on ohjelma, jossa on tietty rahoituskausi, eli se vaatii myös monimuotista lähestymistapaa. Monivuotisessa lähestymistavassahan täytyy olla joustava niin, että voidaan hoitaa asioita, jotka ovat jonain tiettynä hetkenä prioriteetteja. Kiitos. Onko neuvosto pyytänyt puheenvuorota? Onko puheenjohtajamaa paikalla. Øh, Kiitos, että me tänään käsittelemme tästä kiinnostavaa keskustelua, joka käsittelee terveyttä, terveyttä ja kasvua. Tanska puheenjohtaja Maana ja Ronin kansanterveystyöryhmän puheenjohtajana voi kertoa, että me olemme myös työn touhussa, erityisesti valmistelussa. Neuvottelut ovat nyt ihan kuumimmillaan, joten en voi käydä yksityiskohtiin kovin paljon, mutta kaksi asiaa voin sanoa, ja ihan varmuudella. Ensinnäkin, että Tanska puheenjohtajana maana pyrkii siihen, että Euroopan terveysministerit 22. kesäkuuta neuvoston kokouksessa voivat hyväksyä osittain, osittain yleisen kannan tähän asetukseen. Ja varmuudella voimme sanoa, että neuvostossa me ennakoimme rakentavaa yhteiskuuta teidän kanssa täällä parlamentissa ja totta kai ja komissionkin kanssa. Lähtee, niin kuin minäkin pyrimme, että meillä on tasapainoinen ja tulevaisuuden haasteet kestävä toimintaohjelma, joka tarjoaa aitoa lisäarvoa Euroopan kansalaisille ja meidän terveysjärjestelmille. Kiitos. Vielen Dank und abschließend... Kiitos. Ja sitten vielä lopuksi esittelijä. Sivuplin. Merci beaucoup, monsieur le président. Je vais essayer d'être assez rapide. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun, lyhy- puhun lyhyesti. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka käyttivät täällä puheenvuoron. Ja olen vakuuttunut, kun ajatellaan sitä, mitä täällä puhuttiin, että kyllä tulemme pääsemään varmastikin kantaan, josta voimme olla yhtä mieltä. Olen yhtä mieltä niiden kollegoiden kanssa, jotka nyt näin kriisin aikoina ovat sitä mieltä, että hyvän terveysohjelman laatiminen useaksi vuodeksi on hyvä tapa sovittaa yhteen ikään kuin saattaa kansalaiset yhteyteen Euroopan unionin roolin kanssa. Olen yhtä mieltä kollegoiden kanssa siitä, että ei pitäisi olla päällekkäisyyksiä. Tämän ohjelma pitäisi tuoda lisäarvoa muiden terveydenalan ohjelmien rinnalla. Kuulin kyllä teidät kaikki. Te korostitte paljon tasavertaisuutta kansalaisten osalta terveyden suhteen. Tätä olemme vuosia jo korostaneet, mutta tämä on erityisen tärkeä nyt kriisin aikoina. Näemme kyllä tämän oikein hyvin. Jotkut hallitukset pyrkivät tekemään leikkauksia terveysalalla ja meidän on pidettävä todella tästä budjetista kiinni ja meidän on myös taisteltava sen puolesta ja meidän on tuettava komission ja sen Dalia tässä pyrkimyksessä säilyttää määrärahat. Hän on saanut tähän lisäystä eikä sitä pidä nyt menettää budjettineuvotteluissa. Panin merkille myös sen, että korostatte paljon ennaltaehkäisyä ja on totta, että jos haluamme parantaa kansalaisten terveyttä, jos haluamme saada aikaan lisäarvoa koko talouteemme itse asiassa, niin ja jos haluamme saada aikaan terveitä kansalaisia, niin siitä on hyötyä koko taloudellemme. Tämän kyllä panin merkille saman kuin kaiken sen, mitä te täällä sanoitte. Katson, kuinka voimme ottaa nämä seikat mukaan. Ja tietenkin äh, tutustun Tarkistuksen joita tulette jättämään, ja olen valmis keskustelemaan teidän kanssanne niin, että pääsisimme hyvään so- sopimukseen. Otsikosta havaitsen, että kaikki haluavat muuttaa sen. Yritetään tehdä se parhaalla mahdollisella tavalla, niin että myös otsikon kautta voidaan lähettää kansalaiselle viesti, joka on helppo ymmärtää ja joka ymmärretään oikein, eikä se aiheuta sitten haitallista valoa Euroopan unionin toimielimille. Nyt haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, tietenkin myös neuvostoa ja komissiota, jotka käyttivät puheenvuoron tästä asiasta. Ja olen todella nyt kaikkien käytettävissä. Kiitoksia. François Kiitos, François Grostet. Tarkistusten jättämisen määräaika Kuten jo sanottu, on 16. toukokuuta kello 12 ja kesäkuussa 20. päivä valiokunnan kokouksessa äänestämme mietinnöstä ja sitten katsotaan, koska jatkamme täysistunnossa. Se liippuu siitä, miten neuvottelut menevät rahoitusnäkymistä, kuten ne, se vaikuttaa niin moneen muuhunkin asiaan. Tämä oli hyvä keskustelu. Ja yksi keskustelun aihe on tämän ohjelman nimi, joka on, voi olla hieman harhaan johtava, mutta toki sisältö on tärkein. No niin, siirrymme sitten esityslistan kohtaan numero kuusi. Mario Pirillo. Jossa on kysymys Euroopan aluekehitysrahasto ja investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin tavoitetta koskevat erityissäännöt sekä asetuksen 1080 kumoaminen. Mario Pirillo, tähän asiaan meillä on 15 minuuttia aikaa ja pyydän, että kollegat puhuvat mahdollisimman lyhykäisesti, koska meillä on vielä Sofi Okoni esityslistalla. Sí, presidente. Niin, puheenjohtaja, puhun lyhyesti ja täsmällisesti. Haluaisin kiittää siitä, että keskustelitte tälle päivälle, koska minä olin Italian vaalien takia poissa. Sitten puheenjohtaja tästä komission luonnoksesta. Siinä lonnennetaan uutta alu- alueellista politiikkaa, ympäristöä ja kestävää kehitystä – Nämä ovat tärkeitä osia Eurooppa 2020-strategiaa. Koheesiopolitiikka on keskeinen väline, jolla voidaan tukea hankkeita ja sijoituksia, joiden kautta voidaan päästä vähähiiliseen talouteen. Euroopan aluekehitysrahastoa koskeva ehdotus kohdentaa vain 6 prosenttia ilmastonmuutos ilmastonmuutoksen lieventämiseen. Tämä on riittämätön, kun otetaan huomioon kunnianhimoiset tavoitteet, joihin kuitenkin pyritään. Tästä syystä olen tehnyt yhden tarkistuksen, jonka tarkoituksena on lisätä prosenttimäärää 10 prosenttiin koskien näitä lähentämisalueita. Myös temaattisiin alueisiin haluaisin ottaa kohta 5, kohta 6, joka koskee ympäristön suojelua ja luonnonvarojen tehokasta käyttöä. Suurin osa tarkistuksistani viittaa liitteeseen yksi, eli näihin yhteisiin indikaattoreihin ja kr Erityisesti kyseessä on ilmastonmuutokseen liittyvien riskien ehkäiseminen. Tähän tarvitaan ekosysteemistä lähestymistapaa biodiversiteetin osalta on otettava huomioon myös rannikkoalueet, merialueet ja, ja maa-alueet. On tärkeää, että saadaan aikaan investointeja, joilla edistetään kasvua ja työllisyyttä. Ainoat varat, joita jäsenvaltioilla on tällä hetkellä käytössä, ovat yhteisöllisiä Erityisesti niissä on viittauksia alueisiin. Nyt jään odottamaan kollegoiden kommentteja. Kiitoksia. Vielen Dank, Mario Pirillo. Kiitos, Mario Pirillo. Nyt sitten käymme keskustelun. Pilara Juuso, ole hyvä. Ei mikrofonia. Mike, micro. Decía que también voy a ser muy breve. Niin minäkin puhun lyhyesti. Ensinnäkin eh, nämä rahastot ovat olleet merkittäviä välineitä menneisyydessä ja toivon, että näin tulee olemaan myös tulevaisuudessa, kun kehitetään Euroopan unionin alueita. Olen yhtä mieltä komission ehdotuksesta ja näistä kohdista, mitä ei pitäisi tukea. Olen yhtä mieltä tavoitteista ja prosenttimääristä, joita ehdotetaan. Herra Pirilloa haluaisin onnitella hyvästä työstä. Haluaisin kommentoida joitakin hänen tekemien tarkistuksia. Hän ehdottaa, että otettaisiin mukaan artikla 9 kohta 6 horisontaaliasetuksesta. Tämä kohta niin kohta kuusi, siis tämä koskee ympäristösuojelua ja luonnonvarojen tehokasta käyttöä. Ei minulla ole tähän mitään vastustusta, mutta kyllähän nämä kaikki 11 voitaisiin ottaa mukaan. Nämä ovat kaikki erittäin tärkeitä. Mitä sitten tulee vähemmän kehittyneisiin alueisiin? Hän ehdottaa myös, että kohta kuusi otettaisiin mukaan. Kyllä tämä käy. Ehkä nämä suurimmassa tarpeessa olevat alueet näille kohta kuusi ei ehkä olisi tarpeen ottaa mukaan jos, jos tässä viitataan tähän kehittyneempien alueiden kohtaan sitten, mitä tulee tähän prosenttimäärään 6-10 prosenttiin, minun mielestäni vähemmän kehittyneille alueille 10 prosenttia on liian korkea, koska siellä on suuria tarpeita, paljon tarpeita. Minusta olisi jätettävä lisää joustoa alueille niin, että alueet itse katsovat, mitä niiden tarpeet ovat. En ole yhtä mieltä prosenttimäärän nostamisesta 10 prosenttiin vähemmän kehittyneille alueille, vaan jättäisin sen 6 prosenttiin. Minun mielestäni komission ehdotus on hyvin tasapainoinen. Sitten yhteisistä indikaattoreista esittelen mielestäni olisi selvästi määriteltävä. No, tämä on aivan selvää mutta on myös sanottava, että indikaattorit edellyttävät rakenteita, joilla on kustannukset, ja sekin on otettava huomioon ja pidettävä tasapainossa kiinni. Ei pidä olla liian tyhjentäviä. Uusien indikaattoreiden käynnistäminen merkitsee resurssien käyttöä, e- eikä meillä ole myöskään paljon aikaa. Kiitos. Äh, als nächstes für die Ja sitten Riikka Manner. Kiitoksia Johtaja, kiitoksia esittelijälle erinomaisesta lausuntoluonnoksesta. Suurelta osin voimme tukea esittelijää näissä muutosesityksissä. Sinällään jo tuo komission esitys EAKR-asetukseksi oli hyvä, ja jos ajatellaan näitä vihreitä ympäristöteemoja, niin kyllä tällä kaudella ne otetaan, tai tulevalla kaudella ne otetaan entistä paremmin huomioon, ja näin varmasti myös aluekehitysrahoja voidaan näiden tavoitteiden edistämiseksi, edistämiseksi käyttää. Muutama yksityiskohtainen huomio näihin muutosesityksiin. Erittäin hyvä, että esittelijä nostaa tämän kierrätys- ja jätteiden uudelleenkäyttö kysymyksen esille. Mielestäni on hyvä, että tähän myös, myös kiinnitetään huomiota ja se nostetaan myös tässä EAKR-asetuksessa esille. Samoin mitä tulee tähän julkiseen liikenteeseen, esittelijä on muuttanut tämän kaupunkiliikennekäsitteen julkiseksi liikenteeksi ja minun mielestäni se on myös erittäin hyvä. Se on laajempi käsite ja siinä mielessä voi sitä kyllä tukea. Se mitä tulee tähän prosenttiosuuteen kuuden prosentin nostamisesta kymmeneen prosenttiin, niin myös itse suhtaudun hieman skeptisesti siihen. On hyvä, että myös vähemmän kehittyneillä alueilla panostetaan näihin ympäristökysymyksiin ja ne otetaan myös eakrn osalta huomioon mutta näkisin että tuo kuusi prosenttia olisi riittävä tässä vaiheessa. mitä tulee indikaattoreihin ne tulee määritellä selkeästi ja tätä työtä varmasti edelleenkin komissiossa jatketaan koska sieltä ei ole vielä saatu tarkkoja, tarkkoja selvityksiä ja vastauksia siihen että mitä nuo tulee tarkalleen, tarkalleen ottaen nuo indikaattorit olemaan. Myös totta kai nämä temaattiset painopisteet on iso kysymys uudella rahoituskaudella aluepolitiikassa, mutta myös, myös niiden osalta varmasti keskustelu myös aluekehitysvaliokunnassa jatkuu ja, ja siinä mielessä varmasti on hyvä, että käydään laaja, laajapohjaista keskustelua, mutta en näkisi, että, että liikaa kuitenkaan lähdetään tätä teemoja laajentamaan, koska siitä voi äkkiä sitten tulla, tulla myös eräänlainen Pandoran lipas, joka aukeaa, johon pyritään saamaan kaikkia mukaan mutta erinomainen pohja jatkokeskustelulle. Kiitokset ja sitten viimeinen varjoesittelijä Nikos Kusilos. Menikö nyt oikein? Kiitoksia. Tämä EAKR koskeva lausunto on kyllä hyvällä tiellä, mutta tavoitteiden pitäisi mielestäni olla kunnianhimoisempia, kun ajatellaan luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön suojeluun määrärahoja. Olisi päästävä Eurooppa 2020-strategian tavoitteisiin ja tästä syystä uskomme, että luvussa kolme ei pitäisi sulkea pois inno, in, invest, innovoivia investointeja – miltään näiltä aloilta, jotka tässä on mukana. Myös nämä rikkaammat alueet. Me haluaisimme, että rahasto keskittyisi liikenteeseen ja ympäristöön kaikilla osa-alueilla. Aina on keskityttävä innovointiin. Monilla Euroopan alueilla havaitaan, että sijoituksista on pulaa. Liikenteen ja ympäristön alalla on myös suuria eroja yhdenkin, yhden ja saman alueen sisällä. Siksi on otettava huomioon kaikki nämä heitteillä olevat alueet. Erityisesti on puututtava tilanteeseen niin, että saataisiin innovointeja aikaan. Mitä tulee ilmastonmuutos tavoitteisiin, meidän pitäisi olla kunnianhimoisempia sitoumuksissamme ja ajatellen Eurooppa 2020 strategiaa. Meidän on lisättävä uudistuvien energialähteiden suhdetta on päästävä 25 prosenttiin. Vähemmän kehittyneiden alueiden osalta on päästävä 6-15 prosenttiin. Artiklat 4 ja 5 on vahvistettava komission ehdotusta koskien investointeja luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemeihin niin, että näiden alueiden palvelut olisivat tehokkaampia ja jotta voisimme saada aikaan työpaikkoja. Edelleen on kehitettävä yhteisiä indikaattoreita joilla voidaan vastata tavoitteisiin, jotka ovat mukana Eurooppa 2020 strategiassa ja jotka edistävät hyvinvointia. Emme voi eikä meidän pidä ainoastaan laskea indikaattoreita, jotka liittyvät väestömäärään tai kilometrietäisyyksiin, vaan meidän on huomioitava myös kansalaisten hyvinvointi indikaattoreissamme. Edelleen Tarvitsemme indikaattoreita, joissa huomioidaan muita ympäristön tekijöitä. Ei pidä unohtaa suhdetta ympäristön suojelun ja sosiaalisen kohesion välillä. Kiitos. komission edustaja joutui ikävä kyllä menemään aluepoliittiseen valiokuntaan, koska me olimme siirtäneet tätä esityslistan kohtaa ja sen vuoksi eh, komissio saa anteeksi. Mutta ai. No niin, täällä on vielä Pitä Liise ja Sofi Okoniin. Lyhykäisesti. Luonnollisesti lyhykäisesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää. Ympäristövaliokuntana meidän täytyy tukea komission jäsen Haania ensinnäkin ympäristö, ilmastonsuojelu ja energian tehokkuus ovat tärkeitä asioita, joita meidän täytyy tukea ja olisi järkevää, että me tukisimme komissiota sillä tavalla kuin esittelijä sanoi ja näitä prosenttiosuuksia vielä nostettaisiin leikkaajia on ihan tarpeeksi. Joten meidän tulisi tukea komission jäsentä tässä hänen lähestymistavassaan ja sen vuoksi esittelijäkin on oikealla tiellä. Vielä yksi asia minun puoleltani. Nykyisessä asetuksessa on priorisoitu kestävää matkailua. Ikävä kyllä tämä asia on kadonnut mutta komissio sanoi, että tätä projektia voitaisiin kuitenkin jatkaa, joten matkailun, kestävän matkailun täytyisi olla yksi prioriteetti ja minusta olisi hyvä, että me saisimme sen mukaan myös tähän asiakirjaan, koska muuten voitaisiin ymmärtää väärin, että me emme tätä projektia enää tukisi, vaikka näin teemme. Sitten Sofi Okoni. Merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Minäkin haluan onnitella ja kiittää esittelijät laadukkaasta työstä. Täällä on joko joukko että Petra Lisekin niistä puhui. Meidän täytyy Hania tukea missä eri ulottuvuudessa, jota politiikan toteuttamassa on, ympäristö on tärkeä, biodiversiteetti myös ja niin poispäin. Mitä tulee tämä neljännen tavoitteen ja teemojen laajentumisen, niin Äh, tämä 6 prosentista 10 nostaminen äh, aloilla on jo otettu esille. Minä tulen tekemään muutaman tarkistuksen, että mentäisiin vähän pitemmälle artiklan kolme suhteen. Meistä pitäisi poistaa se kohteessa sanotaan, että investoinnit, jotka parantavat peruspalveluita kansalaisille, että ne ovat kiellettyjä. Miksi kieltää peruspalveluja kansalaisista? Kansalaiset äh, tarvitsevat nyt enemmän kuin koskaan sitä. Tämä pätkä pitää poistaa. Parlamentti on jo useamman kerran ilmaissut kantansa osa, päätöslauselmissa eh, infrastruktuureista, esimerkiksi vesihuoltoon liittyvästä infrastruktuurista. Alueiden välinen kudos ei ole vielä tällä alueella ihan kunnossa. Se on yksi asia vesiverkosto on myös huonossa kunnossa toisissa maissa. Se, että niitä ei voida hyväksyä aluepolitiikan rahoitukseen, tämä infrastruktuurin korjaaminen, niin on jotain, mitä, mitä meidän pitää auttaa. Meidän täytyy auttaa aluehallintoa laadukkaan infrastruktuurin luomiseksi hetkellä, jollain heillä on vähemmän varoja siihen tai valtiolla vähemmän tukea, mitä innovointiin ja kestävään kehitykseen tulee avec beaucoup d'attention l'électromobilité, les voitures électriques. Sitten sähköautot, ne ovat kestävää kehitystä. Meidän täytyy tukea. Sitten meillä on henkilökuntaa, lait, joka infrastruktuuria sähköautoja varten. Me sitten urheilu, olemme Envi-valiokunnassa – Urheiluun on EUn toimivallassa Lissabonin savimuksen voimaistumisen jälkeen. Urheilu on kansanterveyden väline. Meidän pitäisi mahdollistaa urheiluinfrastruktuuriin investointi. Tämä on ongelma kaikilla alueilla. Ja EUn alueella. Me puhuttu urheiluinfrastruktuuria. Me emme kannusta kansalaisia urheilemaan. takia täytyy miettiä. Vielen Dank. Und jetzt abschließend Mario Pirillo. Ja sitten Mario Pirillo esittelijänä, ole hyvä. Grazie Presidente, solo eh, qualche... Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyet pohdinnat. Haluaisin kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä kollegoita. Olen tyytyväinen siitä, että sain aikaan näin, sain innostettua näin kiinnostavaan keskustelun. Minä en mitenkään pyrkinytkään olemaan tässä tyhjentävää. Luonno, luonnokseni on hyvin avoin kaikkien kollegoiden panoksille ja nyt odotankin tarkistuksia, joista sitten yhdessä keskustelemme ja pyrimme löytämään mahdollisimman parhaan ratkaisun. Lopuksi haluaisin vielä sanoa, että meillä on nyt tässä aika kiinnostava mahdollisuus, jonka komissio on tarjonnut. Voimme tässä tarkastaa asetusta voimme hyödyntää sitä niin, että tulevina vuosina voidaan vastata kaikkien jäsenvaltiomme tarpeisiin. Kiitos Maria. Tarkistuksen jättämisen määräaika on 14. toukokuuta kello 12 ja ympäristövaliokunnassa äänestämme 20.21. kesäkuuta. Ja sitten aluepoliittinen valiokunta äänestää 11. heinäkuuta ja todennäköisesti sitten syyskuun täysiistunnossa kesätauon jälkeen. Kiitokset. Ja nyt sitten kohta 18 esityslistalla. Sofio Koni, joka on valmistellut seuraavan mietinnön. Anna hänelle puheenvuoron. Oko niin? Ole hyvä. Niin, puheenjohtaja, kiitoksia. Hyvät kollegat, kuten tiedätte, olemme jo keskustelleet tästä mietinnöstä. Tämä lainsäädännön paketti vastaa kolmea tarvetta. Ensinnäkin pyritään kehittämään karjan kasvattajien sähköistä tunnustamista vapaaehtoisia kasvattajia varten ja välttää, että kehittyisi rinnakkaisia sähköisiä järjestelmiä Euroopassa ja edelleen tarkoituksena on vähentää kasvattajien, karjan kasvattajien hallinnollista taakkaa. Jotkut teistä ehkä ihmettelevät sitä, että tämä asia ei ole vielä valmis, mutta haluaisin muistuttaa teille tämän lainsäädäntöpaketin taustasta. Komissio julkaisi nämä kaksi ehdotusta 30. elokuuta viime vuonna. Kyseessä oli siis kaksi lainsäädännöllistä ehdotusta. Minut nimitettiin lokakuussa esittelijäksi. Ja viime tammikuussa jätin nämä luonnokset, mutta sitten ne eh, maatalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan välillä aiheutui toimivalta ristiriitoja, jotka venyttivät aikatauluja puolella vuodella. 4. huhtikuuta komissio julkaisi muut, tai siis muutoksen ja näin e, e, Envi-valiokunta sai tähän valtuudet, niin todellakin juuri hiljattain 4. huhtikuuta komissio muutti alkuperäistä ehdotustaan ja tästä syystä haluaisin nyt ehdottaa, että komissio esittelisi meille nämä muutokset ennen kuin keskustelemme tänään yhdessä. Minun mielestäni nyt on komission vuoro selvittää muutosehdotukset ja sitten tämän jälkeen voimme keskustella. Kiitos. Sitten annan puheenvuoron komissiolle. Olkaa hyvä. Komission, bitte. Yes, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijä Okonille. On totta, mitä edustaja Okoni sanoi. Komissio teki äh, ehdotuksen aikaisempi ehdotus, joka hyväksyttiin elokuussa 2011 kollegiossa. Ja se, te saitte sitten uuden muutetun ehdotuksen tämän vuoden huhtikuussa. Yritän nyt selittää, miksi tämä uusi ehdotet, muutettu ehdotus tuli. No, me halusimme vähentää riskiä väärinkäsityksiin tässä valiokunnassa. Te tiedätte, että tämä alkuperäinen ehdotus, joka hyväksyttiin elokuussa 2011, pyrki siihen, että voidaan varmistaa yhtäläiset ehdot sanktioille, mikäli ei noudateta näitä sääntöjä, jotka liittyivät eläinten identifiointiin ja lihan merkitsemiseen. Alkuperäisessä ehdotuksessa komissio, tässä oli kysymys tällaista toimeenpanevasta asiakirjasta. Sen jälkeen, kun sitten tutkimme näitä eri tilanteita, artikla 23, niin komissio piti hyvänä käsitellä uudelleen tätä asiaa ja tehdä uusi ehdotus, jolla selvennetään niitä toimivaltuuksia, joita komissiolla on, ja antaa komissiolle sitten uudet valtuudet hyväksyä 290 kohdan mukaan delegoitu asetus jossa on kysymys näistä hallinnollisista sanktioista. Eli tässä oli vain tämän laillinen lähestymistapa. Tässä muutetussa ehdotuksessa se, jonka te olette saaneet, tämä myöhäisempi, sen tulee olla neuvotteluiden pohja toimielinten välillä. Te näette siitä, että artikla 22 kohta 3, sitä on muutettu tavoitteena täydentää komission äh, toimivaltuuksia delegoidujen säädösten, säädösten kanssa. Ja te tiedätte, että tämän täytyy olla myös johdonmukainen johdantoosan kappaleiden kanssa, joten niitäkin on muutettu. Eli siis ainoa asia, mikä, minkä vuoksi tätä muutettiin, oli se, että haluttiin antaa komissiolle toimivaltuudet sanktioiden antamisen artiklan 22 mukaisesti. Eli sen kummempaa tässä ei ole joten kuuntelen mielelläni kommenttejanne. Vielen Dank und... Kiitos. Sitten varjoesittelijät. Dagmar Roth-Berent ensin, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos esittelijälle, edustaja Okoniille ja kiitokset komissiolle. Hän kollega tos, tässä toi esille tämän komission äh, vahvistamisen, mutta haluaisin vain neuvoa häntä katsomaan näissä delegoiduissa säädöksissä, mikä parlamentin rooli on. Tällainen poliittinen neuvo. Tämä on väline, jossa on kysymys oikeastaan nyt teknisistä muutoksista. Muutos, jota minun ryhmäni ja minä henkilökuntana olisin sitä mieltä, että se tulee hyväksyä tällaisenaan. Ja meidän täytyy miettiä jatkossa näitä sähköisiä, velvoitettuja sähköisiä merkintöjä ja siihen ehkäpä siirtymäkauden säännöt. Ja samoin kysymys eh, myös eh, vapaaehtoisista merkinnöistä, mikä aikaisemmin jäsenvaltioissa oli. Tänä iltapäivänä maatalousvaliokunta äänestää asiasta ja toivon, että maatalousvaliokunta äänestää viisalla tavalla. Ja tähän muutokseen minulla ei sen enempää ole sanottavaa, mitä tulee ylipäätään edes näihin merkintöihin. Vielen dank. Kiitos Dagmar. Sitten Riikka Manner, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja mielestäni komission ehdotus on, hyvä ja täysin hyväksyttävissä. mitä tulee näihin sähköiseen tunnistamiseen niin mielestäni sitä pitää viedä eteenpäin karjan kasvattamisen osalta mutta tällaiset selkeät niin aikatavoitteet sen osalta niin sitä en kannata. tältä osin tuen tätä komission esitystä. sitten mitä tulee tähän vapaaehtoisen merkitsemisjärjestelmän poistamiseen tämän asetuksen osalta niin mielestäni komission ehdotus on, on hyvä koska kuluttajatiedotus ei tässä tapauksessa vaarannu millään lailla koska kaikki nämä merkintätiedot joka tapauksessa kuuluisivat tämän voimassa olevan laaja alaisen eu lainsäädännön soveltamisalaan joten siinä mielestäni, mielessä mielestäni tässä ei ole vaaraa. myös komission tämä uusi esitys mielestäni se on aivan hyväksyttävissä. Vielen Dank. Kiitos. Ei nähtävästi ole muita kollegoita. Joten eh, esittelijä saa vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä, Sofi. J'ai donc 20 minutes, c'est ça, monsieur le président? Niin, onko minulla siis 20 minuuttia, puheenjohtaja? Eikö vain? Niin, äh, tästä komission uudesta ehdotuksesta olen aivan nyt niin samalla linjalla Dagmarin kanssa, ei tässä mitään ongelmaa. Alun perin vähän yllätyin tällaisesta muutoksesta tässä vaiheessa seitsemän kuukautta ensimmäisen ehdotuksen jälkeen, mutta kuten kolleganikin olen aivan tietoinen siitä, että delegoidut säädökset ovat menettelyjä, jotka ovat Euroopan parlamentille paljon suotuisempia ja tässä mielessä en näe mitään syytä vastustaa tätä, joten olen aivan yhtä mieltä kollegoiden kanssa. Muuten mietinnöstä on toki paljon puhuttavaa, mutta meillä on mahdollisuus tehdä se toiste tällä kertaa. On parempi keskittyä tähän menettelyyn. Kiitoksia. Vielen Dank. Kiitos. Ja tarkistusten määräaikaa ei, jättämisen määräaikaa ei avata uudestaan, näin varjo esittelijät keskenään päättivät. Ja Envissä äänestetään kesällä ja sitten lokakuussa todennäköisesti täysistunto. Kiitän tästä hyvästä työstä. Tämä oli pitkä kokous tänään. Toivotan teille hyvää lounastaukoa ja sitten viimeistään huomenna näemme täysistunnossa hyvää ruokahalua.